Good afternoon, ladies and gentlemen. It is... Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kello on jo varttia yli kolme. Olettaakseni Regi-valiokunnan jäsenet pikkuhiljaa saapuvat paikalle. Aamukokous hieman venyi. Tämä on mahdollisesti se syy, miksi täällä niin kovin moni meppi ei nyt tällä hetkellä ole paikalla. Ehdottaisin, että aloitamme seuraavasta kokouksesta, seuraavasta kohdasta esityslistalla. Kyse on politiikkayksikkö Bn tilaama tutkimus. Aiheena on julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet ja kohesiopolitiikka. Alupoliittinen valiokunta pyysi, että politiikkayksikkö B tilaisi tutkimuksen, joka liittyy julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen kohesiopolitiikassa. Se tarkastellaan PPP-yhteistyötä, sitä koskevia säännöksiä, jotka otettiin koisopolitiikkaan lainsäädäntökehykseen vuonna 2014-2020 kaudelle. Nyt on enemmän mielenkiintoa sitä kohtaan, että halutaan paremmin ymmärtää, miten julkisia ja yksityisiä resursseja voidaan paremmin yhdistää toisensa. Euroopassa suurin osa PPP-hankkeita liittyvät liikennesektorin, varsinkin maantieliikenteeseen. Jotkut tutkimuksen tulokset tulevat olemaan erittäin relevanttia, kun me pistämme täytäntöön kestävää liikennettä koskevaa hankettamme. Edustaja Novakov on esittelijä ja hän on jo paikalla. Tämä tutkimus tullaan esittelemään Laura Del Ponten toimesta. Hän tulee Milanossa sijaitsevasta tutkimuskeskuksesta, CSIL-tutkimuskeskuksesta. Annan teille puheenvuoron ja tällä välin odottelemme, että muita Regin jäseniä tulee paikalle. Olkaa hyvä. Thank you for this introduction and... Kiitoksia tästä alustuksesta ja hyvää iltapäivää kaikille. On hienoa olla täällä tänään kertomassa teille tämän tutkimuksen löydöksistä, joka liittyy julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen ja kohesiopolitiikkaan. Tutkimuksessa on katsottu, miksi näitä kumppanuuksia käytetään politiikassa ja katsomme, mitä voimme oppia täytäntöönpanosta. Tässä on yhdistelty erilaisia tutkimusmetodeja, esimerkiksi kirjallisuutta, haastatteluita Euroopan ja kansallisella tasolla ja sitten kahdeksan tapaustutkimusta. Mitä tällainen julkisen yksityisen sektorin kumppanuus on? No siitä on monia erilaisia määritelmiä ja näitä järjestelyitä on erilaisia. Se riippuu siitä, millainen suhde on julkisen ja yksityisen kumppanin välillä. Tämän kattokäsite, jonka alle on sijoitettu erilaisia järjestelyitä. Siellä on palveluita, ulkoistamista, julkisen omaisuuden yksityistämistä. Ja yleensä tällä termillä viitataan jonkinlaiseen yhteistyöhön julkisen ja yksityisen sektorin välillä, mutta on myöskin tarkempia määritelmiä, esimerkiksi se, jota käytetään Euroopan tutkimuskeskuksessa. Ja minimivaatimus tällaiselle sopimukselle on se, että yhdistetään operatiiviset aspektit sopimukseen. Sitten kun katsotaan näitä kumppanuussopimuksia, niissä on yleensä yhteisiä piirteitä. Ensinnäkin pitkän aikavälin kumppanuus. Yleensä nämä sopimukset kattavat 20-30 vuotta. Ja nämä ovat suoritusperusteisia sopimuksia, eli niissä keskitytään tuloksiin eikä niinkään panokseen. Lasten riskianalyysi on tärkeää näissä kumppanuuksissa ja kunkin osapuolen pitää kantaa se vastuu, jonka ne pystyvät parhaiten hoitamaan. No sitten laajuus ja monimutkaisuus. Tähän kumppanuuteen liittyy eri tasoin sopimuksia. Ja sitten Esimerkiksi verokohtelu ei välttämättä kuvaile tällaisen sopimuksen luonnetta, mutta ne ovat kuitenkin tärkeitä, kun ajatellaan näitä päätöksiä ryhtyä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksiin. Ja sitten että rahalle. Se on tärkeä periaate. Ja jotta voidaan perustella tällainen kumppanuus, julkisviranomaisten yleensä pitää perustella päätöstään taloudellisella syyllä. Ja sitten verokohtelu näiden kumppanuuksien osalta on hyvin kiistanalainen, koska tämänhetkisten Eurostatin sääntöjen mukaan, jos tiettyjä sääntöjä sovelletaan, niin silloin voidaan tarkastella näitä julkisviranomaisen taseessa. Ja tällä tavalla vastuukysymyksiä voidaan lykätä ajassa eteenpäin. No millaisia riskejä ja mahdollisuuksia liittyy näihin kumppanuuksiin. No, nämä kumppanuudet ovat hyvin kiistanalaisia sekä akateemisesti että poliittisesti. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys. Ja mitään näyttöä ei ole siitä, että nämä kumppanuudet olisivat parempia kuin perinteisemmät hankintasäännöt. Nämä todisteet liittyvät hyvin paljon kontekstiin ja kun on puhuttu näistä eduista, niin siellä on esimerkiksi se, että julkista rahoitusta voidaan tukea yksityisillä investoinneilla. Ja myöskin on mahdollisuus siirtää osa näistä riskeistä yksityiselle sektorille. Siitä on myöskin haittoja. Esimerkiksi korkeammat transaktiokustannukset, koska sopimukset ovat niin monimutkaisia – rahoituskustannukset ovat korkeammat yksityissektorilla ja sitten vastuu- ja läpinäkyvyyskysymyksiin liittyy ongelmia. Ja myöskin joustavuuden puute, joka liittyy näiden kumppanuuksien pitkään kestoon. No mitkä ovat näiden markkinoiden pääpiirteet Euroopassa? Euroopassa nämä ovat, nämä lisääntyivät vuoteen 2006 Silloinhan käynnistyi talouskriisi, eli ensin tämä jämähti samalle tasoista alkoi laskea. Ja yhdistynyt kuningaskunta on selkeästi suurin markkina-alue, ja itse asiassa koko maailmassa se on yksi suurimmista. Britanniassa 40, oli 45 prosenttia näistä markkinoista vuosina 2000-2015. Muita suuria markkinoita on Ranskassa, Espanjassa, Portugalissa, Saksassa ja Kreikassa. Ja sitten kun katsotaan eri aloja, liikenne on tärkein ala, erityisesti tiehankkeilla. Investoinnit olivat lähes 56 prosenttia tällä alalla. Ja sitten Tällaisia megaprojekteja on tällä hetkellä vähemmän kuin aikaisemmin. Ja nyt on runsaasti pienimuotoisia kumppanuuksia, jotka rahoitetaan alikansallisella tasolla. Miten julkisen yksityisen sektorin kumppanuus liittyy kohesiopolitiikan lainsäädäntöprosessiin? No sama. Miksi se on sama syy kuin miksi tämä on mukana nyt julkisessa investointipolitiikassa. Eli tällä tukitaan infrastruktuuripuutteita. Ja kohesiopolitiikassa katsotaan, millä tavalla saadaan rahoitusta ja inhimillisiä resursseja yksityiseltä sektorilta ja pystytään toimimaan tehokkaammin ja tuloshakuisesti. alun perin kohesiopolitiikan ja näiden kumppanuuksien rahoituksen yhdistäminen tapahtui ad hoc pohjalta. Esimerkiksi Tagusin silta Lissabonin sai Atenan lentokenttä. Ja edellisellä rahoituskaudella tästä rahoitustavasta tuli selkeämpi tavoite rakennerahastojen puitteissa – mutta vasta tällä kaudella nämä kumppanuussäännöt on otettu erikseen mukaan. Sääntöjen tavoitteena oli poistaa sääntelyesteitä, joka esti näiden kumppanuksen käytön kohesiopolitiikassa. Lainsäätäjä on todennut, että jotta voidaan helpottaa rakenne- ja investointirahastojen varoja näiden kumppanuksen kautta, niin silloin täytyy ottaa huomioon tietyt piirteet näistä kumppanuuksista. Eli nyt asetus mahdollistaa sen, että voidaan joustavammin yhdistää näitä kumppanuushankintaprosesseja ja sitten näiden varojen hakutapaa. No miten näitä kumppanuuksia on käytetty kohesiopolitiikassa? Hyvin sattumanvaraisesti aluksi ja ainakaan siihen ei aluksi liittynyt mitään strategiaa. Aluksi keskityttiin suurin infrastruktuurihankkeisiin Kreikassa, Portugalissa ja Espanjassa. Ja yleensä nämä ovat olleet suuria hankkeita ja viime aikoina on käytetty rahoitusvälineitä. Jos enemmän käytetään rahoitusvälineitä, niin se voisi sitten saada aikaan enemmän hankkeita, joissa mukana on näitä julkisen yksityisen sektorin kumppanuuksia. No, ei ole mitään yhteyttä kansallisten markkinoiden välillä, ja sen välillä miten kohesiopolitiikassa käytetään näitä kumppanuuksia. Ja Yhdistynyt kuningaskunta taas esimerkki. Yhtäältä on prioriteettisektori, jolla näitä kumppanuuksia käytetään kansallisesti. Ja sitten näissä toiminnallisissa ohjelmissa on sitten operatiivisia hankkeita. Tällä rahoituskaudella ei ole näyttöä siitä, että näiden kumppanuussääntöjen käytönotto olisi johtanut enemmän näiden kumppanuuksen hyödyntämiseen. Meillä on hyvin vähän tietoja näistä asioista ja tiedon puute on rajoittanut tätä tutkimusta aika paljon. Meillä ei ole mitään keskitettyä tietokantaa, josta näkisi, miten kohesiopolitiikan resursseja käytetään tukemaan näitä operaatioita. Nämä tiedot ovat puutteellisia ja meillä on tietoa ainoastaan suurista hankkeista, joita toteutettiin kaudella 2007-2013. Mutta näistä tiedoista näemme, että kohesiopolitiikassa näiden kumppanuuksien käyttö on vielä hyvin rajallista. Lähes tuhannesta hankkeesta ainoastaan 27 oli mukana tämä julkisen yksityisen sektorin kumppanuus. Matkustusala on tietysti ykkösenä, kun katsotaan näitä arvoja. Ja kun katsotaan näitä sekakumppanuuksia, niin niitä on toteutettu vain muutamissa maissa, kuten Kreikassa, Portugalissa, Espanjassa ja Ranskassa. No mitä voidaan sitten oppia näiden sekahankkeiden toteuttamisesta? On no, kaksi syytä valita tämä kumppanuus. Infrastruktuureja pitää rakentaa mahdollisimman nopeasti ja sitten pitää täydentää julkista rahoitusta yksityisen sektorin rahoituksella – verokysymykset ja julkisen rahoituksen puute olivat syy sille, miksi nämä kumppanuudet valittiin. Ja aikaisemmin sääntely rajoitti näiden kumppanuuksien hyödyntämistä kohesiopolitiikassa, koska meidän, näiden eri prosessien aikataulut piti yhteensovittaa. Ei ole näyttöä siitä, että näiden kumppanuuksien suurempi käyttö olisi johtanut siihen, että varoja käytettäisiin tehokkaammin. viranomaiset, jotka ovat tarkkailleet kysymyksiä, saattavat lannistua siksi, että tämä malli on niin monimutkainen. Ja tällaiset sekahankkeet yleensä valmistuvat ajoissa ja niissä noudatetaan budjettia, mutta sitten on vaikeampi arvioida näitä pitkän aikavälin vaikutuksia. Hankkeet, jotka aluksi vaikuttivat hyviltä, niin pitkällä aikavälillä niillä saattaa olla kielteisiä rahoitusvaikutuksia. Näin kävi esimerkiksi Takos Silan osalta Lissabonissa. Siellähän jouduttiin monta kertaa neuvottelemaan näistä kumppanuuksista ja se vaikutti kielteisesti verotuksen kannalta. Ja sitten kun ajatellaan näitä kumppanuuksia ja kohesiopolitiikkaa, niin ne voivat hyödyttää toisiaan. Erityisesti kohesiopolitiikan resursseja voidaan hyödyntää niin, että noudatetaan korkeampia ympäristöstandardeja ja otetaan huomioon myöskin sosiaaliset vaikutukset. Ja näissä sekahankkeissa, jotka olivat mukana tutkimuksessa, huomasin, että julkisen sektorin sitoumus oli hyvin tärkeässä roolissa hankkeiden onnistumisen kannalta. Esimerkiksi se, miten julkinen toimija pystyy koordinoimaan tätä sykliä IRFn ja muiden syklien kanssa ja vähennetään sitten yksityisen sektorin riskiä. Se oli keskeistä ja tämä on toteutettu eri tavoilla, esimerkiksi antamalla lisäpalveluita esimerkiksi Atenan lentokentän rakentamisen Kreikan hallituksen piti taata, että siinä vaiheessa kun lentokenttä valmistui, siinä oli hyvät tieyhteydet. Ja sitten laajakaistahankkeet Britanniassa Cornwallin alueella. Aluehallinto ryhtyi toimiin, joka olisi varmistanut sen, että näitä palveluita hyödynnetään. Ja tapaustutkimuksissa on vain yksi esimerkki siitä, mikä on todella epäonnistunut julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus. Se on Biaritsissä. Siellä tämä sopimus keskeytettiin, koska poliittista tukea ei ollut riittävästi ja myöskin virheitä tehtiin hankkeen suunnitteluvaiheessa, erityisesti mitä tulee kysynnän arviointiin. No mitä EUn toimielimet ja jäsenvaltiot ovat tehneet tukeakseen näitä kumppanuuksia kohesiopolitiikassa? Euroopan investointipankki on tietysti ollut keskeisessä roolissa kun on edistetty näitä kumppanuuksia yleisesti. Euroopan investointipankki on antanut tukea kahdella tavalla. Ensinnäkin sillä on rahoitusvälineitä, joita voidaan käyttää näiden kumppanuksen hajo- toteuttamiseen. Esimerkkinä tällaisista välineistä on Jessica-rahoitukset ja Margarit-rahasto. Euroopan investointipankki antaa myöskin neuvonantoa, mutta sillä ei ole mitään erityisiä neuvonantopalveluita, mitä tulee näihin sekakumppanuushankkeisiin. Useimmissa jäsenvaltioissa on keskeisesti hallinnoitu julkisen sektorin kumppanuusyksikkö, mutta osa näistä edisti näiden kumppanuuksien ja investointirahaston yhdistämistä. Sitten kaksi toista maata, jotka ovat olleet erityisen aloitteellisia näiden kumppanuuksien käytössä kohesiopolitiikassa ovat Puola ja Kroatia. No mitä voidaan parantaa? No ensinnäkin täytyy sanoa, että Nämä kumppanuudet ovat vain yksi vaihtoehto julkisessa investointipolitiikassa. Ja tämä pitäisi valita sitten, kun on tehty selkeä kustannushyötyanalyysi. Näitä arvo- arvioita pitäisi tehdä hallinnon kaikilla tasoilla – Ja sitten tämä malli pitää paremmin sovittaa yhteen julkisen investointisuunnittelun myöskin aluetasolla. Tällöin voidaan toteuttaa hankkeita, jotka voidaan integroida toiminnallisiin hankkeisiin. Julkinen keskustelu näiden kumppanuuksien hyödyistä kohesiopolitiikassa on edelleen heikkoa. Meillä pitäisi olla systemaattisempi arviointi näistä sekahankkeista. Ja lisäksi täytyy investoida asiantuntemukseen julkishallinnossa myöskin alue- ja paikallistasolla. Eli nyt sitten odottelen teiltä kysymyksiä. Kiitos. Thank you. Thank you very much for... Kiitoksia paljon tästä erittäin tyhjentävästä ja mielenkiintoisesta esityksestä. Nyt voimme ottaa vastaan regivaliokunnan jäsenten kysymyksiä. Tutkimuksen esittelijälle, kuka haluaa kysyä ensin? Naiset ensin, niin kuin aina. Edustaja Demato. Grazie. Eh, chiedo scusa nome. Kiitoksia. suokaa anteeksi, jos kollegat nyt eivät ole paikalla, mutta halusin kysyä. Te puhuitte suurhankkeista, ja tässä oli esimerkkejä pienistä hankkeista, pk-yritysten hankkeista, jotka olivat jollain tavalla mukana tässä kehityksessä. Ja kun puhutaan työpaikoista, niin onko... Ai näistä ei ole, okei, näistä ei ole mitään tietoja, selvä. Eli tätä emme osaa arvioida. Se olisi aika tärkeää kuitenkin. Ja toinen tavoite voisi olla tietenkin ympäristötavoite, eli jos on vaikka ympäristöhankkeita esimerkiksi liittyen näihin päästöhyvityksiin. Eli pieniä hankkeita, työpaikkoja ja sitten tämä ympäristönäkökulma. Mr. Novakov. Kiitos sitten edustaja Novakov. Olkaa hyvä. Thank you very much, sir. First of all, I'd like to Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää tästä esityksestä. Aihe on hirvittävän tärkeä, vaikka ei sitä uskoisikaan, kun katsoo kuinka moni täällä on paikalla. Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet on avainasemassa kansallisille ja alueviranomaisille, jotta voidaan varmistaa se, että saadaan riittävästi investointeja hankkeisiin. Minusta meillä on suuri tehtävä edessämme. Tämä koko raportti pitää käännättää sellaiseksi, että kansalaiset voivat ymmärtää sen ja samoin ne, jotka kehittelevät hanketta Euroopassa, jotta voidaan nähdä, millä tavalla voidaan oppia siitä, mitä tässä on kerrottu. Tämä on myös meidän valiokuntamme jäsenten tehtävä, sillä meidän tehtävänämme on ymmärtää se, millä tavalla unioni toimii ja millä tavalla yksityiset investoijat saada liikkeelle, kuten myöskin unionin tuki. Ja riippumatta siitä, miten suuret rahat meillä on, niin aina yksityiset resurssit ovat suuremmat, joten meidän täytyy löytää tapa saada niitä mukaan. Junckerin suunnitelma toimii. Jotkut ovat sitä mieltä, että pitää saada mahdollisimman paljon yksityistä investointia, jotta saadaan ö, parhaat mahdolliset tulokset kansalaisille. Kiitoksia siis tästä tutkimustyöstä, se on erittäin arvokasta ja minä ainakin olen sitoutunut siihen, että nämä parhaat viestit välitetään eteenpäin niille, jotka ovat vastuussa hankkeiden kehittämisestä ja täytäntöönpanosta ainakin minun vaalipiirissäni ja minun jäsenvaltiossa. Kiitos. Kiitoksia. Sallin, että itsekin esitän yhden kysymyksen. Te mainitsitte parin otteeseen sen, että jossakin jäsenvaltiossa on kaikkein korkein taso PPP-kumppanuuden käytön osalta, kun on kyse hankkeiden rahoittamisesta ja niiden toteuttamisesta Joissakin maissa käytetään näitä enemmän kuin muissa. Näettekö, että on olemassa jonkinlainen yhteys asioiden välillä, mikäli pohditaan alueen taloudellista kehitystä, jolla näitä PPP-hankkeita toteutetaan, taikka niiden PPP-hankkeiden välillä, joilla on korkea taso investointeja, talouskasvua ja muutenkin. Ja toisaalta, mikä tarkastaa niitä alueita, joilla tarvitaan kipeästi investointeja ja talouden kasvu on heikompaa. Onkin, onko jonkinlainen yhteys PPP-hankkeiden osalta? Onko tietoa olemassa? Monessa tapauksessa, no minullakin on sellainen kokemus, että PPP, yksityisen julkisen sektorin kumppanuus, on yksi vaihtoehto – ja alueelliset viranomaiset ja paikallisviranomaiset katsovat kuitenkin, että tämä on hyvin kallista puuhaa, eikä kaikilla ole sellaiseen varaa. Tämä olisi minun kysymykseni. Onko minkälaista yhteyttä näiden asioiden välillä, tai miten kommentoitte tätä pohdintaani? Tässä taisivat olla kaikki kysymykset toistaiseksi. Okay, uh, thank you very much for this very interesting... Kiitoksia. Kiitoksia tästä mielenkiintoista kohdasta. Ensin vastauksena näihin suurhankkeisiin tai pienen mittakaavan, keskisuuren mittakaavan hankkeisiin. Suurin osa näistä hankkeista sisältää laajoja infrastruktuuriinvestointeja, mutta on tapauksia esimerkiksi Saksassa, jossa markkinat ovat kehittyneemmät alueellisella tasolla, jossa pk-yritykset osallistuvat kovasti näille markkinoille. Meillä ei ole tietoa siitä, kuinka paljon työpaikkoja on luotu, sillä se ei ollut sinänsä tämän raportin ydin, mutta varmaan regiopääosastolla sitten on tämän kaltaista tietoa. Ensimmäinen kohta koski aluekehityksen ja toimielinten tasoa, kuten myöskin näiden kumppanuuksien hyödyntämistä. Ja olemme saaneet nähdä, että jos jopa Kreikka hyödyntää paljon tätä kumppanuusmallia eurooppalaisten rakennerahastojen äh, käyttämisessä, niin se tavallisesti on äh, jäsenvaltiotasoista ja Kreikan tapauksessa on erittäin vaikea saada alueita käyttämään näitä välineitä. Sama koskee kroatia tai Puolaa. Eli tämä riippuu kovasti tilanteesta jokaisessa eri jäsenvaltiosta ja niitä tuesta, joka tässä saadaan kansallisella tasolla. Thank you very much. I, I really, uh... Kiitos paljon. Voin vain sanoa, että olemme pahoillamme siitä, että kaikki kollegat eivät ole paikalla kuuntelemassa teidän puheenvuoroanne ja selityksiänne ja vastauksianne, mutta tutkimus on meille toimitettu ja voimme toimittaa sen eteenpäin kollegoille. Ja mikäli teillä on jotakin kysyttävää, te voitte lähettää kysymykset että raportin laatineelle tiimille. Kiitoksia siitä, että osallistuitte meidän kokoukseemme. Kiitoksia paljon. Keskustelu tästä aiheesta päättyy tähän ja siirrymme seuraavaan aiheeseen. Kyseessä on keskustelu valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä, jota laatii kollegamme Andrei Novakov. Kohesiopolitiikka ja temaattinen tavoite, kestävän liikenteen edistäminen ja pullonkaulojen poistaminen tärkeimmistä liikenneverkkoinfrastruktuureista on tämän aihe Kyseessä on yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen artiklan 9 a kohta 7. Ensimmäisen puheenvuoron saa edustaja Novakov. Hän voi kertoa omista kannoistaan tämän mietin yhteydessä. Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron. Minulla on suuri ilo ja kunnia nyt ensimmäistä kertaa urani aikana edustaa puolta valiokunnan jäsenistä. Tämä on valtaisa haaste, valtaisa vastuu, mitä täytyy sanoa. No, puheenjohtaja on tietystikin kolmantena tällä paikalla. Tämä mietinnön otsikko on melkoisen monimutkainen. Siitä huolimatta tulen tekemään parhaani. Olen pahoillani, vakuuttaa siltä, että täällä onkin useampia sen paikalla. En huomannut teitä. Huolimatta siitä, että mietinnön otsikko on kovin monimutkainen, voin nyt vääntää rautalangasta, miksi on niin tärkeää tarttua tähän aloitteeseen ja laatia tästä oma mietintö. Minä itse katsoin perheessä maaseudulla Bulgaariassa – leveämmät tiet ja nopeammat junat yksinkertaisesti ovat tie kohti parempaa elämää. Silloin pääsee työpaikalle ajoissa. Tämä tarkoittaa myöskin, että tavaratoimitukset tulevat ajoissa. Ja mikäli haluaa perheyritystä kehittää, voi luottaa siihen, että kuljetukset ja muutenkin infrastruktuurit ovat kunnossa tieinfrastruktuuri. Tämä loppujen tarkoittaa sitä, että silloin on suurempi mahdollisuus, että tiellä tapahtuu myöskään onnettomuuksia, koska teidän huono laatu liittyy selkeästi onnettomuuksiin. Maatalouden kannalta kuljetukset ovat erittäin tärkeitä. Ne koskettavat mieltä joka ikistä meistä, jokaista yhteiskunnan jäsentä joko suoraan tai välillisesti. Tämä on se syy, miksi minä uskon, että liikenteestä, kun puhutaan. Ei tämä ole mikä tahansa politiikan osa-alue muiden ohella, vaan se, miten me kehitämme unionia, sen kannalta on symbolista, miten suhtaudumme näihin hankkeisiin. Nyt voin kertoa teille jotakin lukuja. Ei nyt aio kaikkia lukuja mainita, mutta jo puolet, mikäli mainitsen, niin tämä jo pystyy saamaan kaikki vakuuttuneiksi, nekin, jotka ovat hieman kriittisempiä liikennealaa kohtaan. On hyvä, että unioni kehittää TEN-T-verkostoa, Euroopan laajuisia liikenneverkostoja, mikä niitä kehitetään vuoteen 2030 saakka. Me annamme kansalaisillemme 10 miljoonaa uutta työpaikkaa, 10 miljoonaa perhettä lisää pystyy vastaamaan tarpeisiinsa. Ja 10 miljoonaa perheellä on kunnollinen palkka, jotta voi lapsistaan pitää huolta. Mikäli ei ryhdytä näihin hankkeisiin, mietitämme miltei 2 prosenttia BKTLstä, joka voidaan saada näiden hankkeiden kautta. Näin paljon vähintäkin kasvua menetetään. Yhteensä siis puoli 500 miljardia. Näin paljon menetään rahaa, mikäli näihin ei ryhdytä. Mietinnössä keskityn siihen, mitä toistaiseksi on saatu aikaan ja kuinka tehokkaasti investoinnit ovat vaikuttaneet miten vaikuttavina, on, vaikuttavina ovat olleet. Tulen käyttämään kaikki resurssini ja toimistojen resurssit pistääkseen täytäntöön omia ajatukseni siitä, miltä liikennealan investointien tulevaisuudessa pitäisi näyttää. Meillä on jotakin huolestuttavia merkkejä ollut ilmoilla viime aikoina. Kohesiorahaa pitäisi käyttää enemmän ja siirtää enemmän rahaa verkkojen ja niin poispäin. Tämä tuo epävakautta jäsenvaltioihin. Jäsenvaltioissa täytyy ennalta suunnitella, kuinka siellä toimitaan, miten investoidaan tärkeisiin hankkeisiin ja niin poispäin. Suunnitteluvarmuus murenee. Nyt ei pitäisi ryhtyä kilpailemaan parlamentin ja paikallisten viranomaisten kesken. Loppujen lopuksi on kyse eurooppalaisista perheistä, ja heidän kohtaloistaan, tulevaisuudestaan. Siksi meidän täytyy olla niin vastuuntuntoisia kuin vain suinkin voimme olla tällaisissa kysymyksissä. Uskon, että tällä hetkellä tutkimustulokset osoittavat, että jopa kolmas osa kaikista toimi, toimi, tukijelpoisista hankkeista liittyy verkkojen Eurooppa-hankkeeseen. Kolmas osa on tukikelpoisia hankkeita. Kaikki indikaattorit näin näyttävät, mutta meillä ei ole riittävästi resursseja näiden rahoittamiseen. Joten mikäli liikenne on meille tärkeä asia, niin siinä tapauksessa se pitäisi priorisoida myöskin budjetin yhteydessä. Meidän pitäisi keksiä keino tilkitä kaikki aukot ja poistaa puutteet. Ja mitä esirahastoon tulee, tutkimustulokset osoittavat, että että ainakin samaa tasoa pitäisi pitää yllä, vähintäänkin sama kansalaisemme ja kaupunginjohtajamme ansaitsevat tämän ja he odottavat meiltä sitä, että toiminta jatkuu. Uskon, että meillä on jotakin avainhankkeita, joita on pistetty täytäntöön Euroopan unionin varoilla. Nämä hankkeet osoittavat, että hienoja tuloksia on saatu aikaan. Liikenneonnettomuuksia on paljon vähemmän. Yhä harvempi ihminen loukkaantuu onnettomuuksissa tai kuolee, koska huonot tielosuhteet usein aiheuttavat onnettomuuksia. Lisäksi olemme luoneet hyvän yrityksen pk-yritysten toimintaa varten. Ne ovat pystyneet kasvamaan, koska joka ikinen niistä, ja nyt puhun sulkeissa, pk-yrityksethän ovat Euroopan talouden selkärankainen, tarjoavat valtavan määrän työpaikkoja Euroopassa, joten kaikki ne tarvitsevat hyviä infrastruktuureja voidakseen myydä enemmän tavaraa yhä useammalle asiakkaalle. Miltä joka ikinen politiikkamme osatekijä, olipa sitten kyse työpaikan luomisesta tai talouskasvusta, liikenneturvallisuudesta tai jopa koulutuksesta innovaatioista – kaikki nämä edellyttävät hyviä liikenneinfrastruktuureja. Kenties voi mainita jotakin asioita, jotka eivät ole niinkään suosittuja tänä päivänä. Hiljattain järjestettiin erinäisiä konferensseja tai paneelikeskusteluita ja muita. Suurin osa ihmisistä sanoi näissä, että muutaman vuoden kuluttua ei tarvita enää kuljettajaa, koska autot lentävät itse paikasta toiseen, eikä juniakaan tarvita, koska meillä on lentokoneita, jotka lentävät ilman lentäjää ja lennokit kuljettavat tavarata paikasta toiseen ja niin poispäin. Kenties minä on hieman konservatiivisempi näissä suhteissa ja vanhakantaisempi, huolimatta siitä, kuinka digitaaliseksi maailma muuttuukaan tulevina vuosina. Niin pistäkää sanan merkille. Me tulemme aina tarvitsemaan yhä suurempia satamia, yhä leveämpiä teitä ja nopeampia junia, koska me elämme aineellisessa maailmassa. En usko, että meidän kannattaa luopua prioriteetistamme, eli liikenteeseen investoinnista viime vuosien kokemuksien osalta voimme nyt tietää, mihin meidän kannattaa satsata ja mitä kannattaa parantaa. Esimerkiksi mikäli on pullonkauloja. Saattaa olla, että muutama jäsenvaltio, lähekkäin oleva jäsenvaltio investoi saman liikenteen väylään, mutta sitten joku katsoo, että silkka niin tärkeä ja silloin koko investointi menee hukkaan. Ja mikäli esimerkiksi juna voi kulkea 300 kilometriä ensimmäisen neljän jäsenvaltion läpi ja sitten se tuleekin viimeisen jäsenvaltion, se joutuukin sillä köröttelemään 60, niin ei ole mitään järkeä tällaisen satsata. Ei tämä ole ainakaan niin tehokasta toimintaa kuin se voisi olla. Tehokkuus tästä kärsii. Ja tällaiselta täytyy pyrkiä välttymään. Meidän täytyy kannustaa jäsenvaltioita tekemään työtä Euroopasta hankkeiden puolesta. Näin ei tällä hetkellä tapahdu, mikäli käytetään tällaisia suoritusvarauksia. Jäsenvaltioille on luvattu, että suoritusvarauksia annetaan tietyistä syistä. Jäsenvaltiot odottavat, että me pidämme kiinni sanoistamme Mikäli muutamme sääntöjä ennen kuin peli on pelattu loppuun, en usko, että en ole varma, että saadaan pallo maaliin tai saadaan hyviä tuloksia. Deserve um, um, predictability. Mitä näihin varauksiin tulee toisaalta ennakoittavuuteen ja avoimuuteen siinä tavassa, jolla suhtaudumme asioihin, varsinkin kun on kyse rahoituksesta, ovat tärkeitä kysymyksiä. Mikäli varoja uudelleen jaetaan, kuulella tavalla. Kaikki tällaiset toimet pitäisi kyseenalaistaa. Muutama kuukautta ennen kuin saadaan uusi asetus tai arvio siitä, kuinka operatiiviset ohjelmat ovat toimineet toistaiseksi, meidän täytyy pitää kiinni lupauksistamme, jotka annettiin ohjelmakauden aluksi, koska muuten ne, jotka on vaalilla valittuja tänne, ovat vastuussa ja loppujen lopuksi joutuvat vastaamaan vaalikauden päätteeksi siitä, mitä he tekivät ja miksi ja mitä saatiin aikaan. Ja tänäkin omalta osaltani haluaisin voida katsoa silmästä silmään niitä ihmisiä, jotka äänestivät minua ja sanoa heille, että minä tein kyllä parhaani. Vastaakseni kansalaisten tarpeisiin siihen, mitä kansalaiset ansaitsevat. Ja kenties nyt ensimmäistä kertaa EUn historiassa on jäsenvaltiolla ajatuksia ja arvoja, mutta meidän täytyy osoittaa, että sanojen ja lipun ja Euroopan hymnin takana on vahvaa politiikkaa ja myöskin määrärahoja, joiden kautta halutaan auttaa jäsenvaltioita vaurastumaan ja tekemään ihmisten elämästä parempaa joka ikinen päivä. Now I will give the floor. Kiitos. kiitos nyt tämän puheenvuoron ja Olkaa hyvä. Thank you, madam Chair, I'll continue in my own language. Kiitoksia, puheenjohtaja. Itse olin tämän aloitteen esittelijä. On hyvä, että nyt käydään tätä keskustelua, koska tämä on tulevaisuuden kannalta tärkeä aihe. Eli Liikenneinfrastruktuurit ovat tärkeitä kansalaisille ja valkoisessa kirjassa todettiin, että kohesiopolitiikan tukeminen sen pitäisi johtaa siihen, että liikenteestä tulee kestävää. Ja sitten täytyy poistaa näitä pullonkauloja. Tämähän on tämän 11 paketin heikkous, joka kestää vuoteen 2020. Sitten kun puhutaan älykkäästä liikenteestä ja puhtaasta liikenteestä ja paremmasta kaupunkiliikkuvuudesta, niin sitten tietysti aluekehitysrahaston ja kohesiorahaston apu on tärkeää näiden hankkeiden rahoittamisessa, jotta rahoituksella saadaan parhaat mahdolliset vaikutukset, niin erityisesti on korostettu sitä, että meillä pitää olla kunnollinen strategia – ja sehän edellyttää myöskin, että jäsenvaltiot hyväksyvät liikennesuunnitelman ja sitten sen jälkeen katsotaan, millaisia hankkeita pitäisi kehittää yksittäisissä yksittäisillä alueilla Euroopassa. No, tiettyjä myönteisiä esimerkkejä ovat esimerkiksi 750 miljoonaa euroa, jotka sijoitettiin Tsekin tasavallan rautatieverkostoon. Tällä tavalla voidaan taata suunnempi liikkuvuus ja 30 miljoonaa euroa Unkarin rautatieverkostoon. Ja sitten 17 000, jotka on sijoitettu myöskin tälle alalle. Vaikka meillä on tiettyjä painopistealueita, niin edelleen on tiettyjä ongelmia ja esteitä tämän verkoston laajentamisessa. Itse tulen Kroatiasta ja siellähän on aika paljon ongelmia rautatieinfrastruktuureissa. No meidän täytyy toimia paremmin, joten myöskin kohesiopolitiikassa pitäisi enemmän korostaa näitä alakohtaisia tavoitteita. Ja täytyy tietysti muistaa joustavuus näissä asioissa, jotta jokainen alue ja maa voidaan tarkastella erikseen. Meillä on kaupunkialueita ja maaseutualueita ja alueita, jotka ovat hiukan jääneet kehityksessä jälkeen. Ja sitten on tiettyjä maantieteellisiä rajoituksia. Ja ajatella vaikka pohjoisimpia alueita, jotka ovat hyvin harvaan asuttuja. Ja sitten on muita hyvin kaukaisia alueita. Eli tällä tavalla voidaan päästä yhteisen tavoitteeseen siihen, että olemme tasa-arvoisessa asemassa ja että meillä on eurooppalaiset markkinat ja että voimme helpottaa tavaraliikennettä kaikkialla EU-ssa, eikä ainoastaan yhdessä osassa EUta. Ja siksi olen iloinen tästä tulevasta yhteistyöstä. Kiitos. Mr. Van Miltenborg. Herra Van Miltenborg on seuraava järjestely, olkaa hyvä. Kiitoksia. Anteeksi puheenjohtaja, että olen vähän myöhässä. Novakovin osa esityksestä meni ohi. Varmasti saa kuitenkin kiinni ja saamme käydä erittäin hedelmällistä näkemysten vaihtoa. Kun puhutaan kestävästä liikenteestä ja pullonkaulan poistosta, sehän on päätavoitteista kohesiopolitiikassa, niin pyrimme katsomaan läheisessä yhteistyössä tätä verkon Euroopan välineen kanssa, mutta myöskin esirahaston kanssa. Minun mielestäni päätavoite on löytää synergioita EAKR, e Euroopan verkkojen Euroopan välinen kanssa. Ja jos me kykenemme näin yhdistämään erilaiset rahoitusmuodot, voimme lopussa tarjota sitten enemmän sellaisia hankkeita, jotka luovat lisäarvoa. Ja kun pidetään mielessä se, että liikennealalla olemme myös Transvaliokunnan jäsen, olemme pyrkineet toteuttamaan eurooppalaisella rahalla nimenomaan tällaisen kattavan eurooppalaisen verkoston, niin siinä tarvitaan kaikki olemassa oleva rahoitus, jotta näin voitaisiin tehdä. On todellinen haaste löytää kaikki se Euroopan tarvitaan jotta voidaan rahoittaa nämä pääkäytävät Euroopassa, mutta myös kattava verkosto. Ja siksi haluaisinkin vedota siihen, että tähän sisällytettäisiin myös pienen mittakaavan infrastruktuuriydinhankkeet. Ne ovat esimerkiksi osa uusia Interreg-hankkeita vuoden 2020 jälkeen. Sillä minun mielestäni, kun otetaan huomioon EAKRn jotkut tukirahat, voimme todellakin pyrkiä investoimaan sellaisiin hankkeisiin, joita todella tarvitaan rajoylittävässä yhteistyössä kaikilla raja-alueilla. Minun mielestäni, kun puhutaan infrastruktuuriinvestoinneista, minusta meidän tulee keskittyä kolmeen asiaan. Ensinnäkin, ainakin tämä saastuttaja maksaa periaate. Meidän tulisi käyttää ympäristöystävällisempiä kuljetusmuotoja ja maksaa infrastruktuurin käytöstä esimerkiksi tietulleen. Euroopan täytyy muuttua tarkemmaksi mantereeksi kuljetusalalla ja meidän tulisi pysyä siinä periaatteessa, joka nyt on myös osa tätä Euroopan komission ehdotusta, eli osa tätä mobiliteettipakettia, joka heijastuu sitten eurovignet direktiivin uudistuksessa. Toiseksi siirtyminen eri kansallisista verkostoista aitoon eurooppalaiseen verkostoon on tärkeää. Ja kuten yhdessä artikkelissa otettiin esille, näitä infrastruktuurikysymyksiä ei yleensä pidetä yhtä tärkeinä. Siitä huolimatta eurooppalaista lisäarvoa todellakin luodaan, kun näitä hankkeita toteutetaan. Keskitytään siis pullonkauloihin puuttuviin osiin, sillä jos me tämän ratkaisemme, niin kyllä se on valtava hönkäys uutta tuulta eurooppalaisiin hankkeisiin. Ja sitten käytä tai, jätä, tai häviä periaate, joka on otettu käyttöön tämän Euro- verkko Eurooppa-välineen kautta. Siinä sanotaan, että eurooppalaista rahoitusta tulee käyttää siihen tarkoitukseen, johon sitä on tarkoitettu käytettäväksi. Jos jäsenvaltio siinä onnistuu, se menettää rahoituksensa. Ja tämä periaate kyllä hyödyttää tehokkuutta rahamielessä ja myös rakennusajat lyhenevät. Odottelen innokkaasti saamani työskennellä Novakovin kanssa tämän mietinnön puitteissa. Meidän täytyy pyrkiä tehokkaampaan kestävän liikenteen rahoituksen, joka johtaa lisäarvoon äh, eurooppalaiselle rahalle. Kiitoksia. Thank you very much. I don't see... Kiitoksia paljon. Rova Valliinaa en näe täällä paikalla, joten annan puheenvuoron edustaja Damato. Vai haluaako herra Rope? Ei halua. Joten Rova Damato. Kiitoksia. Onko minulla 20 minuuttia aikaa? No ei kai. Vitsi, vitsi. Tässä mietinnössä käsitellään tärkeää tavoitetta kohesiopolitiikassa – Eli kestävä li- liikenne ja kuljetus. Meidän täytyy kiinnittää huomiota tärkeimpiin liikenneinfrastruktuureihin. Ja nämä aiheet ovat erittäin tärkeitä monien tavoitteiden kannalta, esimerkiksi vähähiilinen tai nollahiilinen talous, kilpailukyvyn vahvistaminen pk-yrityksessä. Meidän täytyy supistaa kuilua alu, kaupunki- ja maaseutualueiden välillä. Ja haluaisin korostaa, kuinka tärkeää on saada aikaan synergiaan näiden eri rahastojen välillä. Komission tietojen, tiedot ovat hiukan hälyttäviä nyt viime ajoilta. Eli emme tiedä, kuinka paljon resursseja on vielä jäljellä kohesiopolitiikassa liikenteelle. Eli tämä minun maani esimerkki Etelä-Italiassa alueella, joissa pitäisi hyödyntää rakennerahastoja. Siellä on aika erikoinen tilanne. Näissä alueellisissa hankkeissa on erilaisia resursseja liittyen kestävään kuljetukseen. Ja alueen paikalla tasolla 2014 esitettiin vain pari hanketta ja tämä on aika merkillinen tilanne, kun ajatellaan, että tämä budjetti on kuitenkin 20 miljardia. Eli meidän täytyy hyödyntää näitä synergioita. Esimerkiksi voimme päättää investoinnista sähköliikenteeseen, mutta jos ei ole mitään kannustimia sähköautojen käytölle ja tuotannolle, eikä myöskään ole infrastruktuuria ja tällä tavalla ei meitä yhtään mihinkään. Muistan, että tällä tavalla voidaan parantaa henkilöiden ja tavaroiden liikkuvuutta. Meidän täytyy tarkastella, millä tavoilla voidaan esimerkiksi vähentää ympäristövaikutuksia, täytyy parantaa turvallisuutta ja elämänlaatua. Meillä on erityisiä tavoitteita, esimerkiksi rautatiepalvelut, alueellinen jatkuvuus ja satamapalveluiden logistiikkapalveluiden parantaminen. Mutta käytännössä jäsenvaltioissa, esimerkiksi otetaan taas esimerkiksi Italia ja Ranska, eli siellä on sijoitettu esimerkiksi Torin ja Lyonin väliseen rautatieyhteiseen. Ja sekä pohjoisessa etelässä on vakavia puutteita ja on edelleen alueita, joilla on vain yksi raideyhteys. Jos halutaan siirtyä enemmän rautatieliikenteeseen, niin meidän täytyy sitten panostaa luotijuniin ja meidän täytyy valtavasti investoida rautateihin lyhyellä aikavälillä. Meidän täytyy myöskin tutkimukseen ja innovointiin investoida ja meidän täytyy luoda uudenlainen yhteiskunta, jossa on teknologista innovaatiota sekä julkisella että yksityisellä puolella. Ketään ei saa jättää jälkeen kansalaiset, kansalaisille täytyy kertoa näistä, näistä uudista, uusista liikkuvuuden muodoista. Ja meidän täytyy parantaa taloutta ja luoda uusia työpaikkoja. Ja tavoitteemme aluekehitysvaliokunnassa, ajatellut tätä alakohtaista tavoitetta kolme, eli meidän täytyy nyt kokonaisvaltaisella tavalla käsitellä näitä aiheita. Meidän täytyy edistää julkista liikennettä, meidän täytyy vähentää päästöjä, se täytyy aina pitää mielessä. Ja myöskin meidän pitää lisätä kaupunkien mikrotaloutta. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Koska nyt ei näe muita puheenvuoropyyntöjä, annan puheenvuoron herra Zjukille. Toivon mukaan äänin nimenne oikein. Hän on täällä komission regio pääosaston edustajana paikalla. Olkaa hyvä. Um, it's uh, Robert Switch from European Commission, the regional policy. Um... Kiitos, olen Robert Switch Euroopan komissiosta. Kiitän siitä, että käsittelemme asiaa täällä tänään. Me olemme samaa mieltä siinä, että kyseessä on erittäin tärkeä asia, että löydämme synergiat eri rahoitusvälineiden välillä. Ja meillä on yhteinen näkemys eri yksiköiden välillä siitä, että pyrimme löytämään parhaimmat tavoitteet monivuotisen rahoituskehyksen myöhempää vaihetta varten. Ja tällä hetkellä oikeastaan tämä on se, mitä nyt voin sanoa. Ja minusta eri puhujat ottivat nyt nämä merkittävät kysymykset erilleen. paikalliset kaupunki, liikenne, automatisoitu liikenne ja niin edelleen. Kaikki tämä on oikeastaan, nämä koskettaa kaikkia elämän eri osa-alueita, eikä voida jättää huomiota sitä, että tämä nyt selviäisi ihan itsestään. Ehdottomasti tarvitaan tilanteeseen puuttumista ja koordinointia sen suhteen, miten tämä hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ja mitkä ovat sitten nämä infrastruktuuritarpeet. Rajoitettava ulottuvuus on myös tärkeä, sillä jäsenvaltioiden alueella tilanne jatkuu ja tällainen saumaton eurooppalainen kuljetusjärjestelmä on yksi lopullisista tavoitteista, jolla kaavulla päästään yhtenäismarkkinoille. Näin pyrimme tekemäänkin, että saamme rohkaista näihin investointeihin samanaikaisesti. Sitten tärkeä osa oli tämä etukäteisehdollisuus, joka otetaan käyttöön liikenneinfrastruktuurissa, koisopolitiikassa. Ja se on ollut suuri haaste meille ja jäsenvaltioille ja alueillekin kehittää näitä suunnitelmia, mutta nyt voimme kyllä todeta, että kaikki ovat vastanneet tähän haasteeseen oikealla tavalla ja saimme aikaiseksi oikean suunnittelun, jota on tarvittu, jotta saattaisiin tällainen hyvä pohja liikenneinvestoinneille. Tämä on ehdottomasti yksi niistä hyvistä esimerkkeistä, joista haluaisimme oppia tämänhetkisessä tilanteessa. Ja sitten voimme katsoa sitä, miten voimme vielä lisää kehittää tätä seuraavaa tilaisuutta varten. Ja tarjoan vain tukemme sitten lopuksi tämän asian käsittelyssä. Kiitoksia vielä kerran. Thank you. Thank you very much, Mr. Novakov. Kiitoksia. Edustaja Novakov jo voinut äh, tehdä johtopäätöksiä tästä keskustelusta. Kiitoksia paljon. Haluaisin kiittää teitä halukkuudestanne ja varjoesittelijöiden asenteesta koko asian ja myöskin komission edustaja kiittäisin. Olen varma, että tämä keskustelu oli hyvä lähtölaukaus ja että pystymme luomaan hyvän toimintaympäristön. Toukokuussa tai ensi keväänä jossakin vaiheessa varmaan saadaan aikaan hyvä mietintö aikaan. Tässä kaikki minun osaltani toistaiseksi. Kiitoksia, kiitos paljon, että muistutitte myöskin meitä siitä, että mietintöluonnos on tulollaan helmikuussa, suurin piirtein helmikuussa, niin että olemme sitten oikea-aikaisesti liikkeellä. Kiitos siitä. Tässä kohtaa pikkuhiljaa päätän tätä, tämän kokouksen. Seuraava etusistalla on koordinaattoreiden suositusten hyväksyminen. Kukaan ei kommentoi, joten ne on hyväksytty. Onko mitään kohdassa muut asiat? Ei täällä olla muita asioita. Muistuttaisin siinä tapauksessa siitä, että seuraava kokouksemme on ylimäärän valiokunnan kokous Strasbourgissa tiistaina 12. joulukuuta kello 16 iltapäivällä ja päättyy kello 17 seuraava varsinainen kokous on keskiviikkona 24. tammikuuta aamupäivällä iltapäivällä ja 25. päivä tammikuuta vielä aamupäiväkokous. Tässä olet ilmoitusasiani seuraavan, seuraavan kokousten osalta. Nyt äh, haluan kiittää tulkkeja heidän antavastaan tuesta iltapäivän kokouksessa ja päätän Regi valiokunnan kokouksen tähän.